Good afternoon, dear colleagues. No niin, hyvää iltapäivää, hyvät kollegat ja hyvät vieraat. Pyydän teitä istutumaan paikoillenne. Haluaisimme nyt aloittaa tämän iltapäivän kokouksen. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Voisitteko istuutua paikalle? Ensimmäisenä kohtana haluaisin todeta, että kohta kolme pöytäkirjan hyväksyminen sekä kohta seitsemän, joka kohta, yhteistä, koskee yhteistä operatiivista Mare-ryhmää ja kohta kahdeksan puitesopimus ja kohta yhdeksän, joka koskee unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia näitä, nämä kohdat lykätään. Mikäli teillä ei ole tähän vastalauseita, esityslista hyväksytään näin muutettuna. Sitten kieliprofiilista tulkkaus tanskaksi, latviaksi ja kroatiaksi valitettavasti ei ole käytettävissä tämän kokouksen aikana. Sitten meillä on pitkä lista täällä koordinaattoreiden suosituksia, joita olisi tuettava. Minun on luettava nämä kaikki tärkeät päätökset. Ensinnäkin valmistelijoiden nimitykset. Edustaja Gabriel EPP on nimitetty esittelijäkseen lyhytaikaisia viisumivapautussopimuksia varten EUn ja Saint Lucian Timori, e Itä-Timorin yhdistyneiden emiratti Arabikuntien liikon Dominikan, Saint Vicente ja Grenadin ja Samoan, Trinidad, Tobagon, Vanuatan ja Grenadan kanssa. Sitten lausunto, joka koskee neuvoston direktiiviä 2011-16. Tämän osalta koordinaattorit päättivät, että lausuntoa ei laadita. Kuitenkin tarkistuksia voi tehdä suoraan Ekon valiokunnalle. Sitten kuulemiset ja matkat vuonna 2015 toiselle puoliskolle. Koordinaattorit hyväksyivät luettelon, joka koskee kuulemisia ja työmatkoja toiselle puoliskolle vuonna 2015. Luettelo on toimitettu libevaliokunnan jäsenelle. Sitten Euroopan jo, jo, oikeusasiamies pyysi, että otettaisiin seuraavat pöytäkirjat mukaan vuodelta 2009-2014 ja koordinaattorit hyväksyivät sen, että tällaiset olemassa olevat palautteet julkaistaan. Sitten Eurojustin puheenjohtajan valintaa varten lähetettävä tarkkailija. Koordinaattorit päättivät lähettää Libe-sihteeristöstä henkilön tarkkailijaksi, kuten aikaisemminkin on tehty. Sitten puheenjohtajan kirjoitus, kirjeluonnos puheenjohtajistolle koskien koskien niin direktiiviä, jolla muutetaan neuvoston päätöstä 2004-757, joka koskee huumekauppaa ja tämän kaltaisia asioita. Koordinaattorit sopivat, että lähetetään tämä kirje neuvoston puheenjohtajistolle. Sitten jää jäsennelty vuoropuhelu ja yhteenvetokertomus 2015, ensimmäinen kokous komission jäsen Avramopolyksen ja Jorvan kanssa pidetään 6.7. toukokuuta 2015. Sitten Mare-ryhmä on pyydetty, että Liben huhtikuun esityslistalle lisättäisiin kohta, joka koskee Europolin ja komission taholta saatavaa tiedotusta. Ja koordinaattorit sopivat, että tämä asia otetaan Liben esityslistalle. Koordinaattorit suosittelivat, että seuraavat päätöslauselma ehdotukset eivät saisi seurantaa. Mepe Jakovicilta Euroopan lapsen vuosi. Tätä koskeva päätöslauselma sitten Bizotto, kyberhäirintä Italiassa edelleen Bizotto, laiton maahanmuutto ja terroristien soluttautuminen Italiaan. Sen kautta sitten edelleen Bizotto koskien synteettisiä huumeita ja Bizotto koskien ihmisten elinten laitonta kauppaan. Ja Bidzot on asia, joka koskee Vitori Veneton maahanmuuttajien protesteja ja sitten edustaja Jakovcicin asia, joka koskee urheilutapahtumien väkivaltaa ja Jakovicin asia, joka koskee lasten äh, tällaisia laitoksia ja niiden toiminnan lopettamista. Sitten vetoomukset, koordinaattorit suosittelevat, että seuraavia vetoomuksia ei seurata. Klara Ungar vetoomus Unkarissa. Sitten Sara Lucia Hassel Racing vetoomus ja Flavio Mikono vetoomus Italiassa. Luin ne kaikki koordinaattorinen suositukset. Kysymykseni kuuluu, tukeeko ja hyväksyykö valiokunta nämä suositukset. Näin näyttää olevan. Kiitoksia tästä ja nyt menemme kohtaan neljä. Eli keskustelu. Aiheena tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja aupairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset uudelleen laadinta esittelenä edustaja Wikström. Pyydän, että Wikström esittelee tilanteen toisen trilogin jälkeen. Se pidettiin 31. maaliskuuta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. No niin kuin tuossa mainitsittekin, toinen kolmikantaneuvottelu järjestettiin 31. maaliskuuta. Tuolloin keskustelimme lähinnä direktiivin soveltamisalasta. Tässä jatkettiin yleisistä määräyksistä, joita oli käsitelty ensimmäisissä kolmekantaneuvotteluissa, sekä myös erityismääräyksistä, jotka liittyvät opiskelijoihin sekä taloudelliseen toimintaan, eli siis pääsy työskentelemään Euroopan unionissa laillisesti opiskelijoiden kohdalla. Mitä soveltamisalaan tulee, kaikki kolme äh, toimielintä vahvistivat aiemman kantansa. Euroopan parlamentti katsoi, että lisäarvoa saataisiin, jos nämä uudet kategoriat äh, otettaisiin pakollisiksi ja jos tähän sisällytettäisiin myös palkalliset harjoittelijat sekä aupairit. Niin kuin tiedämme, aupaireja eivät mitkään yleiset säännöt määrittele tällä hetkellä ja he ovat kyllä erittäin herkässä tilanteessa oleva ryhmä, jota usein käytetään hyväksi. Ja mitä sitten tulee paikallisiin harjoittelijoihin, meidän kantamme mukaan heidätkin tulisi sisällyttää ehdotukseen. Me katsomme nimittäin, että harjoittelijoille tulisi maksaa heidän palveluksistaan. Siksipä olisi valitettavaa, jos ehdotuksen sisällytettäisiin tai direktiivin sisällytettäisiin palkattomat harjoittelijat, vaan eipä palkallisia. Tämä olisi hyvin hämmentävää. Neuvosto säilytti kantansa sen suhteen, että yhteisiä uusia sääntöjä ei tarvita muille kuin opiskelijoille ja tutkijoille. Onnistuimme kuitenkin sopimaan kompromissitekstistä artiklan 6.5 kohdalla selvitettyämme sen, että tämä koskisi hakijoita, jotka ovat laillisesti Euroopan unionin alueella hakemu- aikana, esimerkiksi opiskelevat yliopistossa. Neuvosto hyväksyi samoin sen, että tosan kappale 12 palautettaisiin tekstiin. Senhän neuvosto oli aiemmin poistanut tuossa johdantosan kappaleessa. Rohkaistaan jäsenvaltioita kohtelemaan tohtorin väitöstä tekeviä tutkijoina eikä, eikä opiskelijoina. Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston ehdotuksen siitä, että pakollinen harjoittelu sisältyy kokopäiväiseen opiskeluun, samoin kuin opiskelu oppilaitoksessa. Mitä sitten tulee taloudellisiin, taloudelliseen toimintaan, eli siis laillinen pääsy työhön puhtain paperein. Tässä vaadittiin vähimmäismäärää tai enimmäismääränä 20 työtuntia viikossa parlamentin kanta. Neuvosto halusi säilyttää tuon nykyiset 10 tuntia. Me perustelemme asiaa niin, että haluamme, että ihmiset tekevät tätä työtään laillisesti. Me tiedämme, että opiskelijat suurissa yliopistokaupungeissa, jos eivät laillisesti työhön pääse käsiksi, tekevät sitten pimeää työtä. Ja tämän haluamme korjata puheenjohtaja, voin näin todeta, että tulokset näistä kahdesta kolmikantaneuvottelusta ovat aika rajalliset. Valittelen tätä kovasti ja siksi ehdotankin, että seuraava mm. kolmikantaneuvottelu lykätään myöhempään kohtaan, jotta teknisen tason työtä saataisiin tällä välin edistettyä. Lähinnä nyt siis neuvostossa sisäisesti, jotta neuvosto saisi selkeämmän kannan näistä avainkysymyksistä aikaiseksi, jotta neuvottelut eivät jumiutuisi joka ikiseen pikkuseikkaan kolmikantaneuvottelut siis. Äh, tässä tuhlataan aikaa aivan turhaan, joten lykkäysehdotusta niin, äh, tukivat niin neuvosto kuin komissiokin ja näinpä ollen meillä ei ole seuraavan kolmikantaneuvottelun äh, päivämäärää vielä tiedossamme, mutta tiedän kyllä, että jäsenvaltiot keskustelevat näistä asioista ja itselleen tärkeimmistä kysymyksistä ja tekninen vuoropuhelu on käynnissä ja myös epämuodolliset kolmikantaneuvottelut ja luonnollisesti pidän jatkuvasti valiokunnan ajan tasalla edistyksestä, jota toivottavasti saamme aikaan, tai sitten vaikeuksista. Toivon tietenkin edistystä enkä hankaluuksia. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, ja korostan tässä vielä kuinka tärkeä tämä direktiivi on. Meillähän on tutkijoilta esimerkiksi tietoja, esimerkiksi Saksasta aivan tuoreita tietoja siitä, että tätä todella tarvitaan, jotta väestöhaasteeseen Euroopassa voidaan vastata. Ja jos teillä on kysyttävää, niin mielelläni vastaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Wikström. Mekin toivomme, että asia edistyisi. Haluaako joku kollega nyt käyttää puheenvuoron? Ei halua, joten toivotan teille hyvää jatkoa tämän asian parissa. Sitten seuraava kohta, esityslistan kohta viisi. Euroopan unionin toimielimet ja Euroopan ihmisoikeudet, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suositus 2065. Nyt olemme pyytäneet paikalle herra McNamaran, joka toimii esittelijänä oikeudellisia asioita ja ihmisoikeuksia käsittelevässä komiteassa Euroopan neuvostossa. Herra McNamara, olkaa hyvä. Seat and the floor. Voitte istua paikallenne ja sitten puheenvuoron teidän. Tälle valiokunnalle on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa. Toivottamme teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Kuten kollegat tietävät, parlamentti on edellyttänyt äh, kuten tiedätte, tässä on edellytetty tiukempaa yhteistyötä parlamentaarisen yleiskokouksen ja Euroopan parlamentin kanssa, ja näin on juuri tapahtunut ja siksi olenkin iloinen, kun voin toivottaa tervetulleeksi McNamaran. Meitä kiinnostaa suuresti teidän esityksensä. Otan huomioon työmme perusoikeuksien parissa, teidän panoksenne on tärkeää. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Alkuun haluan kiittää ystävällisestä kutsustanne tulla valiokunnan vieraaksi tänään. Arvostan kovasti minulle tarjottua mahdollisuutta tämän mietinnön esittelijänä komitamme nimissä ja käydä näkemysten vaihtoa niistä kysymyksistä, jotka kiinnostavat molempia tahoja. Alkuun Haluan todeta, että joulukuussa 2013 oikeudellisia asioita ihmisoikeuksia käsittelevä komitea kävi näkemysten vaihtoa Kinga Köntsin entisen puheenjohtajanne kanssa. Louis Michelin mietinnön pohjalta silloin käsittelimme perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia Euroopan unionissa vuonna 2012. Nyt voin käsitellä omaa mietintöäni, joka hyväksyttiin komiteassamme Euroopan neuvon, neuvostossa 27. päivä tammikuuta tänä vuonna ja pysyvä komitea sen hyväksyi sitten Pariisissa. Kävimme yleiskokouksessa keskustelua vuonna 2012 ja sen jälkeen sitten valiokuntamme ja komiteamme sai tämän käsiteltäväksi. Tämän jälkeen yleiskokous nosti esille huolia mahdollisesta työn päällekkäisyydestä toisaalta Euroopan neuvoston osalta ja sen suhteen, että on erityislähettiläs, joka vastaa ihmisoikeuskysymyksistä EU:ssa. Olemme tarkkaan seuranneet, minkälainen mekanismi on otettu käyttöön Kööpenhaminan kriteerien mukaisesti Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Lokakuussa 2013 pidettiin keskustelu EUn ja Euroopan neuvoston kesken siitä, että ei tehtäisi päällekkäistä työtä ja hyväksyttiin myös minun raporttini tilanteesta. Pitäisi siis välttää Euroopan neuvoston tekemän työn päällekkäisyyttä silloin, kun kyse on ihmisoikeuksien edistämisestä EU:ssa. Tämä tulisi ottaa huomioon. Tulisi ottaa myös huomioon Euroopan neuvoston olemassa oleva rooli ja sen tekemä työ ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden seurannassa EU:ssa. Neuvosto Eurooppa-neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, EUn tuomioistuin ja myös e, keskuspankki tekevät omaa työtään ja millä tavalla ne ottavat huomioon ihmisoikeudet tekemässään työssä sekä EUn sisällä että EUn ulkopuolella. Tämä on erityisen tärkeää sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. EU e on laajentanut toimintaansa sellaisille alueille, jotka perinteisesti ovat olleet Euroopan neuvoston toimialaa, erityisesti oikeus- ja sisä- asiain kysymyksiin, joista myös tämä valiokunta vastaa. Viime maaliskuussa 2014 järjestimme Jean-Claude Trichet kanssa kuulemisen. Hän on EKPn entinen pääjohtaja ja sitten meillä on myös perusoikeusvirastosta edustus tuossa kokouksessa paikalla vaalien jälkeen. Vierailin myös Brysselissä keräämässä tietoa ja tapasin lukuisia virkamiehiä lähinnä neuvostosta ja myös komissiosta työllisyys- ja oikeusasiain pääosastosta ja tapasin myös kansalaisyhteiskunnan edustajia. EU perustuu samoille periaatteille kuin Euroopan neuvosto, oikeusvaltion periaatteelle, ihmisoikeuksille ja demokratialle. Tarkoitus on varmistaa korkea suojan taso ja tämä näkyy myös perusoikeuskirjan muotoiluista. EUlla on kuitenkin vakavia ongelmia omien jäsenvaltioidensa kurissapidossa. pidossa on systeemisiä perusarvojen loukkauksia havaittu. Meillä on uudet puitteet oikeusvaltion periaatteiden vahvistamiseksi vuodelta 2014 ja tarkoitus on kuroa umpeen näitä porsaanreikiä niin, että olisi mekanismi, jolla voidaan torjua EUn jäsenvaltioissa olevia uhkia, joka kohdistuu demokratiaan. Jos näin on, niin pitäisi koordinoida Euroopan neuvoston tekemän työ kanssa, eikä pelkästään Venetsian komission kanssa, niin kuin alkuperäinen ehdotus oli. Ei siis huomioitaisi pelkästään Venetsian ihan komissiota, vaan koko Euroopan neuvosto tulisi huomioida tällaisen mekanismin käyttöönotossa ja käyttämisessä. Totta kai täytyy huomioida myös ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot, ihmisoikeuksien alalla tehtävä työ, jota me teemme, ja myös parlamentaarisen yleiskokouksen seurantakomitean tekemä työ perusoikeusvirastoa olen hyvin tarkkaan seurannut ja on noussut esille huolia siitä, että on mahdollista päällekkäisyyttä eh, tekemämme työn suhteen. 2010 kollegani Boris Silovic Latviasta valmisteli oman raporttinsa ja päätöslauselma hyväksyttiin, jossa todettiin, että päällekkäistä työtä tulisi välttää perusoikeusviraston kanssa. Niin ikään vedottiin jäsenvaltioihin, jotta rahoitusresursseja voitaisiin tehostaa ihmisoikeustyön alalla. Olen käynyt näkemysten vaihtoa myös viraston johtajan kanssa vuonna 2014 maaliskuussa ja totesin silloin, että perusoikeusvirasto ja Euroopan neuvosto voivat tehdä yhteistyötä rakenteellisella tasolla niin, että ne täydentävät toistensa tekemää työtä, eivätkä tee päällekkäistä työtä. Kyseessähän on varsin rajallinen rahoitus ja noin ollen täytyy toimia täydentävällä tavalla ja varmistaa, että on mahdollisimman vähän päällekkäisyyttä. Olen myös viitannut siihen, että EU liittyisi Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Tämä on oleellinen tae sille, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Sitten EUn tuomioistuimen päätös siitä, että Euroopan unioni liittyisi tähän ihmisoikeusyleissopimukseen. Saimme tuomion viime joulukuussa ja tämä oli meille pettymys. Pettymystä tässä aiheutti pääasiassa se, että kommentointia oli harrastettu aika lailla jo esimerkiksi tutkijapiireissä, akateemisissa piireissä ja tuomio sitten sitten havaitsi, että tähän liittymiseen liittyy niin paljon esteitä, että todennäköisesti ratifiointimenettely olisi lähestulkoon mahdotonta ainakin hyvin hidas. Totta kai kyseessä on oikeudellinen velvoite, joka kohdistuu EU-hun Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Ja toivottavasti päätöksentekijät EU-ssa löytävät ulospääsytien tähän hyvin vaikeaan ongelmaan. Omassa raportissani perehdyin myös uusi, uusimpiin toimijoihin, kuten keskuspankkiin ja vakaus- mekanismiin. Sehän ei ole Euroopan unionin toimielin sinällään. Pohdin myös sitä, miten tällaisten instituutioiden tekemät päätökset vaikuttavat silloin, kun esimerkiksi säästötoimia toteutetaan jäsenvaltioissa ja miten ne vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Toteamukseni on, että instituutiot, jotka vastaavat talouskriisin hoidosta. Tulokset ovat hyvin kiistanalaisia, koska avoimuudessa on puutteita. Tätä kysymystä myös muut esittelijät ovat parlamentaarisessa yleiskokouksessa käsitelleet, en, enkä halua myöskään tässä kohdin tehdä päällekkäistä työtä heidän kanssaan. On myös hyväksytty päätöslauselma tänä vuonna ja siinä vedottiin EU-hun jäsenvaltioihin, jotta mahdollisimman nopeasti jatkettaisiin neuvotteluja siitä, että EU liittyisi ihmisoikeusyleissopimukseen ja tätä pidettäisiin prioriteettikysymyksenä. Yleiskokous vetosi EU-hun, jotta rakenteellisesti yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa tehostettaisiin niin, että käytettäisiin Euroopan neuvoston asiantuntijuutta hyväksi. No sitten komission ehdotus tästä oikeusvaltiomekanismista yleiskokous oli sitä mieltä, että EUn tulisi pitää Euroopan neuvostoa tilanteen tasalla, jos edistystä tapahtuu, ja käyttää asiantuntijuuttamme hyväksi. Yleiskokous katsoi myös, että EUn tulisi jatkaa lainsäädännön valmistelua ja varmistaa, että se on perusoikeuskirjan mukaista. Tämä suositus on erityisen tärkeä mielestäni teille valittuina Euroopan parlamentin jäseninä ja totta kai myös oikeus asiantuntijoille henkilökunnalle se on tärkeä. Kun lainsäädäntöä luonnostellaan, sillä on vaikutuksia myös perusoikeuksiin ja tätä tulee arvioida myös siinä valossa, miten tarkistukset tähän suhtautuvat. Nehän vaikuttavat myös lainsäädäntöön. Niihin ei välttämättä aina perehdytä riittävän yksityiskohtaisesti. Haluaisin vahvistusta myös teiltä, onko todella näin. Entäpä sitten komission oikeudellinen yksikkö? Olemme kuulleet myös kommentteja Brysselistä siitä, että ei ole riittäviä resursseja komissiossa arvioida kaikkea lainsäädäntöä luonnosvaiheessa silloin, kun tehdään muutosehdotuksia lainsäädäntöön, että ei olisi siis riittäviä resursseja tutkia sitä, minkälaisia vaikutuksia kaikilla tällä olisi perusoikeuksiin. Ja lopuksi yleiskokous vetoa jäsenvaltioihin, jotta ratifioitaisiin, allekirjoitettaisiin sosiaalinen peruskirja, jos näin ei ole vielä tapahtunut jäsenvaltioissa. Suosituksissa, joita osoitettiin ministerineuvostolle, yleiskokous totesi, että ministerineuvoston tulisi ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta EU voisi, voisi jatkaa neuvotteluja yleissopimuksen liittymisestä tämän oikeusvaltiomekanismin avulla ja määritellä kriteerit, joiden kautta varmistettaisiin, että lainsäädäntötoimet eivät vaikuta kielteisesti sosioekonomisiin oikeuksiin. Olemme saaneet tälle suositukselle myös kommentit välitettäväksi yleiskokoukselle. Toivon, että minun raporttini hyväksymisen jälkeen Euroopan unioni ja, minister... ja Euroopan neuvosto toimivat niin, että päällekkäistä työtä keskeisillä työsaroilla vältetään ja hyvä yhteistyö jatkuisi. Toivon, että ihmisoikeushuolet otetaan jatkossakin huomioon EUn toimielimissä silloin, kun kyse on päätöksenteosta myös rahoitustuen osalta, niin kuin jo huomautin. Silloin, kun kyse on lainsäätäjien toimista, ja lainsäädännön hyväksymisestä, niin tulisi varmistaa, että ihmisoikeuksia ei loukata. Lisäksi haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja pyytää teitä perehtymään suosituksen sisältöön. Siellä muun muassa mainitaan EUn liittyminen ihmisoikeuksien yleissopimuksen sekä oikeus- ja sisäasiat, jotka ovat oleellisen tärkeitä, kun haluamme pitää kiinni korkeasta ihmis- oikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden toteutumisesta EU:ssa. Myös Kööpenhaminan kriteerejä tulee jäsenvaltioissa säännöllisesti seurata ja varmistaa, että seurannan vahvistamista jatketaan ja kaikkia toimia tulisi koordinoida Euroopan neuvoston kanssa, jotta päällekkäisyydeltä voidaan välttyä. Loppuun vielä haluan kiittää teidän sihteeristöänne, jonka olen voinut kesäkuverellullani tavata heti vaalien jälkeen. Ja totta kai myös tämän valiokunnan sihteeristöä haluan kiittää, kun tätä äh, raporttia valmistelimme. Kiitos vielä kerran kutsusta ja mielelläni käyn näkemysten vaihtoa jäsenten kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli oikein kiinnostava esitys. Minulla on yksi kollega, joka haluaisi käyttää puheenvuoron. Edustaja Sipel. Ja, sydämelliset kiitokset ja sydämelliset kiitokset eh, herra McNamaralle. Todella siis kiitokset herra McNamaralle tästä esityksestä, joka mielestäni on paitsi hyvin mielenkiintoinen myös ainakin minun mielestäni varsin järkyttävä. mehän ajattelemme, että Euroopassa kaikki on kunnossa ja että perusoikeus- ja ihmisoikeusloukkauksia ei oikeastaan tapahdu. Eli muita on helppo kritisoida, mutta itse kritiikkiin ei ole edes syytä. Joten kyllä meidän on nyt aika katsoa peiliin. Puheenvuoronne alussa puhuitte jopa järjestelmällisistä perusoikeusrikkomuksista vähintäänkin muutamissa jäsenvaltioissa. Ja puhuitte siitä, miten valvontaa voidaan toteuttaa koordinoidusti valvontaa ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen suhteen. Viittasitte myös oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen. Ja itse asiassa tämä parlamentti, meidän parlamenttimme on useaan otteeseen vaatinut Kööpenhaminan kriteerien toteutumisen arvioimista. Tiedän, että komissio ja jotkut muutkin tahot ovat kysyneet, no mitkä ne kriteerit sitten ovat, joita valvoa tulisi. Mutta kyllä katson, että meidän tulisi tehdä yhteistyötä Euroopan neuvoston ja muiden tahojen kanssa juuri näiden kriteerien määrittelemiseksi niin, että saadaan perusteltua tietoa. Pelkään kuitenkin, että tie edessämme on vielä pitkä. Muistuttaisin teitä siitä, että jo viime lainsäädäntökaudella tuolloiselta komissiolta pyysimme sosiaalisten vaikutusten arviota. Tätäkään vielä ole saatu ja perusoikeusseuranta lienee vieläkin vaikeampi juttu. Ei kyse ole henkilöstön puutteesta, ei vaan mielestäni kyse on kyllä poliittisen tahdon puutteesta, varsinkin tilanteessa, jossa eri lakeja erilaisista poliittisista syistä nuijitaan läpi hyvinkin nopeasti. Ja siksi katson, että tässä asiassa kyllä edistystä tarvittaisiin. No, tässä alustin puheenvuoroni pitkään, mutta on minulla pari konkreettista kysymystäkin. Ensimmäinen kysymykseni, onko Euroopan neuvostolla jo yhteyksiä, viittasitte perusoikeusvirastoon, mutta onko teillä yhteyksiä myös komission sen arvioimiseksi ja tarkastelemiseksi, voitaisiinko tällaista yhteistä työtä tehdä perusoikeuksien valvonnan saralla ja miten tämä yhteistyö voisi toimia? Mitkä esimerkiksi olisivat teidän kriteerinne tilanteen arvioimisessa, mitä perusoikeuksien kunnioittamiseen tulee? Ja jos tapahtuu todella, niin kuin sanoitte, ihan jopa järjestelmällisiä perusoikeusrikkomuksia, niin minua kiinnostaisi kuulla, äm, ovatko tällaiset rikkomukset viime vuosina olleet lisääntymään päin. Ja kysyisin myös, että tapahtuuko kaikissa tai vähintäänkin monissa jäsenvaltioissa tällaisia rikkomuksia, ja onko tässä viime vuosina noussut esiin erityisiä aloja, joiden puitteissa tai sisällä perusoikeusrikkomuksia tapahtuu tai vaikuttaisi tapahtuvan erityisen paljon. Kiitos. Lambert. Lambert, yeah, thank you very much for the, um, Kiitoksia tästä esityksestä. Haluaisin tukea sitä, mitä kollegani Sibiljori sanoi. Minuakin kiinnostaa tämä leikkauksien vaikutus perusoikeuksiin. Muistan kyllä työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnasta tämän asian tässä parlamentissa. Siihen on siellä puututtu ja aikaisempikin parlamentti teki mietintöjä aiheesta esimerkiksi koskien Troikan päätöksen, päätösten vaikutuksia. Ja se antoikin aika kiinnostavan läpileikkauksen leikkauksen siitä, kuinka Euroopan unionin tasolla tehtävät rahoituspäätökset ja vaikuttavat sitten poliisi, vai politiikan tasolla kansallisissa va- valtioissa. Esimerkiksi tähän liittyy terveyspalvelut ja sosiaaliturvajärjestelmät ja niin edelleen. Olisi kiinnostavaa tietää, olisiko teillä ajatuksia, kuinka voisimme toimia niin, että saisimme lisää koordinaatiota ja parempaa koordinaatiota Euroopan neuvoston kanssa. Siellähän enemmän on esillä kansallisten parlamenttien ulottuvuus. Olisi hyvä, jos sieltä saataisiin ajatuksia meidän omiin arvioihimme näihin vuosittaisiin kertomuksiin, kun tutustumme näihin komission vuosittaisiin kertomuksiin koskien kansallisten politiikkaa, ja monet näistä asioista tulevat silloin esille, ja olisi tuossa vaiheessa hyvä tehdä parempaa yhteistyötä. Sitten puhuitte Kööpenhaminan kriteereiden seurannasta. Tämäkin on ollut suuri huoli meille. Sehän on sehän vaikuttaa, nämä kriteerit vaikuttavat eniten ennen liittymistä ja sitten vaikuttaa siltä, että oletetaan, että kun maa on ja Euroopan unionissa, niin tällaiset asiat eivät enää voi olla ongelma, kun näin kuitenkin on. Olisi siis pohdittava sitä, kuinka tätä asiaa voidaan seurata. Se olisi kiinnostava meille niin, että en, emme ainoastaan kertoisi muulle maailmalle, mitä heidän olisi tehtävä ihmisoikeuskysymyksissä, vaan olisimme myös itsekriittisiä. Um, ähm, Mr. Chris... Kiitoksia sitten edustaja Kristo Honnas. Uh, arvoisa puhemies Kiitos Kun ajattelemme Euroopan unionin reagointia EUn talouskriisiin, niin yleiskokouksen raportti aivan oikein korostaa avoimuuden puutetta päätöksenteoprosessissa ja myös tilivelvollisuuden puutteita päätöksentekijöiden taholla. kahden ja puolen kolmen vuoden jälkeen, kun päätöksiä komissiossa on hyväksytty sosiaalisista oikeuksista. Käytännössä Troikan päätökset ovat rikkoneet sosiaalisen peruskirjan määräyksiä silloin, kun näitä säästöpäätöksiä on täytäntöön pantu. Kuitenkaan mitään ei ole tehty näiden rikkomusten lopettamiseksi. Ei yhtään mitään. Päinvastoin on järkyttävää, että Euroopan unionin toimielimet itse e- etunenässä, keskuspankki ja komissio tällä hetkellä vaativat, että Kreikan uusi hallitus, jolla on kansan mandaatti tukenaan lopettaakseen säästökuuri, haluaa mennä vielä pidemmälle ja rikkoa entise, vielä lisää sosiaalista peruskirjaa vaatimalla esimerkiksi työntekijöiden joukkolomautuksia artiklojen vastaisesti. Vielä järkyttävämpää on se, että monet näistä vaatimuksista ovat sellaisia, että niillä ei ole mitään tekemistä rahoitusvakauden tai taloudellisen hyödyn saamisen näkökulmasta, vaan niiden ainut tarkoitus on lisätä pääoman tuottoa. Pitäisikin esittää kysymys siitä, onko tämä säästökuripolitiikka väline, keino taistella tällaista rahoituksen vakiinnuttamista edistävällä tavalla vai onko tämä vain keino oikeuttaa päämäärät ja päämääränä pidettäisiin itse säästämistä, itse kuripolitiikkaa? Kyse on pääomasta ja siitä, miten se jakautuu jäsenvaltioiden sisällä ja toisaalta taas, miten työväestö tästä voisi hyötyä. Kiitos. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys McNamaralle. Haluaisin, että täyden, niin sillä täydennetään kollega Krisanomisen kysymystä. Hyvä teiltä seuraavaa. Mitä tarkoittaa täsmällisesti se, että meillä on eurooppalaista oikeutta, jos tätä katsotaan Euroopan neuvoston näkökulmasta eikä Euroopan unionin näkökulmasta? Kysyn tätä siksi, että Euroopan neuvosto kahdessa yleis kokouksessa vuonna 2012 ja 2014 selkeästi tuomitsi perusoikeusrikkomukset, jotka johtuivat säästöpolitiikasta. Tästä annettiin kaksi päätöslauselmasta, jo, päätöslauselmaa, joista kollega Krisogonos tässä juuri muistutti. Komissiolla ei ole tällaista asennetta kun ajatellaan oikeuden näkökulmaa. Kun ajatellaan vastausta, joka annettiin kysymyksen koskien säästöpolitiikan vaikutuksesta perusoikeuksiin, niin komission ja sen Katainen komission, koko komission nimissä antoi vastauksen, jonka mukaan tietyllä tavalla Euroopan oikeus, oikeusvaltioperiaate, perusoikeuskirja on ikään kuin siihen ei vaikuta Kreikan tilanne, tilanne, koska Kreikalla on valtion velkaongelma, joka on ratkaistava omien lainanantajien kanssa. Te tuomitsette nämä vai, säästöpolitiikan valitukset näihin oikeuksiin perustuen yhdelle ajatukselle oikeudesta, mutta komission käsitys tästä oikeudesta on toisenlainen. Onkohan tämä yksi niistä ongelmista, josta johtuu se, että, että ei oikein saada onnistumaan sitä, että EU liittyisi tähän ihmisoikeusyleissopimukseen. Kiitoksia edustaja Spinelli. Nyt annan puheenvuoron takaisin vieraillemme McNamara. Olkaa hyvä. Thank you very much and um, I'll Kiitos. Yritän vastata esitettyihin kysymyksiin. Kiitos edustaja Sippelille. Hän oikeastaan vahvisti sen, mitä minulla oli sanottavana. Kysyitte, mikä on perusta oikeuksille silloin, kun arvioimme toimia Kyse on oikeastaan siitä, mikä on jo tunnustettu, eli Lissabonin mukanaan tuoma perusoikeuskirja, sitten ihmisoikeuksien yleissopimus ja myös sosiaalinen peruskirja, jolla on keskeinen rooli, kun ajatellaan oikeuksien kehittymistä Euroopan alueella. Esititte kysymyksen ihmisoikeusuhista. Euroopassa. Totta kai on monenlaisia uhkia ja myös ihmisoikeusrikkomuksia kaikissa jäsenvaltioissa EU:ssa. Tarvitsee katsoa vain ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita todetakseen tämän tilanteen. No sitten systeemiset uhkat. Kansallisten vähemmistöjen tilanne Baltian maissa, johon on luvattu puuttua silloin, kun kyse on vähemmistön oikeuksien rikkomuksesta. Ja tämä jo silloin, kun jäsenyyttä haettiin. Kymmenen vuotta liittymisen jälkeen edelleenkin oikeuksien kunnioittamisen alalla on ongelmia silloin, kun kyse on tällaisista kansallisista vähemmistöistä. On myös monia Euroopan unionin jäsenvaltioita, joilla on ongelmia turvapaikanhakijoiden oikeuksien suojaamisessa. Silloin kun keskustelemme eri osapuolten kanssa, sidosryhmien edustajien kanssa, niin tämä nousee hyvin selkeästi esille. Tätä kyllä pohtisin ja tässä puhun nyt irlantilaisena parlamentaarikkona. Ihmisoikeudet ja turvapaikkakysymykset on tavallaan erotettu toisistaan. Me puhumme ihmisoikeuksista ja toisaalta taas turvapaikkakysymyksistä täysin erillisinä kysymyksinä, ikään kuin niillä ei olisi tekemistä eikä olisi yhtymäkohtia keskenään, mutta nehän ovat läheisessä yhteydessä keskenään. No sitten systeemiset uhkat mm, oikeusvaltion periaatteisiin kohdistuvat uhkat. Ensinnäkin se, miten jäsenvaltioissa valtatasapaino jakautuu ja oikeuslaitoksen puolueettomuus, riippumattomuus ja siihen kohdistuvat uhkat ovat hyvin selkeitä uhkia, mutta aivan niin kuin totesitte, ei näyttäisi olevan mekanismia, jolla voidaan reagoida tähän jatkuvaan systeemiseen uhkaan. Kenties unionilla nyt ei olisi syytäkään omata sellaista mekanismia, johon tulisi puuttua tämän tapau- tapaisissa tapauksissa. Kenties sitten tuomioistuimet voisivat toimia niin, että, että juttujen viipeitä voitaisiin vähentää, käsittelyä nopeuttaa. Mutta kun ajatellaan systeemisiä uhkia, niin kysymys on hieman toisenlainen. Kyse on poliittisesta päätöksenteosta ja siitä, jättävätkö päätöksentekijät nämä uhkat huomiotta. Sitten edustaja Lamberts kysymyksenne siitä, onko mitään konkreettisia ehdotuksia. Sanoisin, että on kyllä yksi. Jean-Claude Trichet osallistui meidän komiteamme kokoukseen ja hänen näkemyksensä niistä toimista, joihin on ryhdytty. Totta kai hän kuvaili sitä, että hän oli ikään kuin lentokoneen ohjaamossa – silloin, kun tämä pankkien romahtaminen lähti liikkeelle Yhdysvalloista ja alkoi vaikuttaa Euroopassa. Hän kuitenkaan ei näyttänyt olevan sillä kannalla, että perusoikeudet, ihmisoikeudet ja aivan erityisesti miten ne suhtautuvat keskuspankin toimintaan. Pikemminkin keskuspankki on vastuussa pelkästään rahapolitiikan määrittämisestä aivan riippumattomana toimijana. Näinhän perussopimuksissa määrätään unionin jäsenvaltioissa on tällainen järjestely keskuspankin suhteen ja keskuspankki puolusti sitä, että korkotaso määritellään pelkästään inflaatiolukujen näkökulmasta, eikä niin kuin Yhdysvalloissa niin, että huomioitaisiin myös työttömyysluvut kaikki instituutiot joutuvat arvioimaan toimintansa seurauksia. Ja oikeastaan kielenkäyttö on hyvin mielenkiintoista, kun puhutaan oikeudesta työhön. Tässä asiakirjassa mennään pidemmälle kuin muissa asiakirjoissa. Ja olen katsonut englanninkielistä, ranskankielistä versiota. Minulla on täällä papereissa nämä asiakirjat jossakin, mutta artiklassa varsin kategorisesti asia ilmaistaan. Silloin kun kyse on artiklasta 15, kaikilla on oikeus työhön. Jokaisella unionin kansalaisella on vapaus hakea työtä. Eli hakea työtä, vai onko sitten kyse vapaudesta tehdä työtä? Tämä on vähän vaikea selkoinen. Silloin kun tätä sanamuotoa laadittiin, niin Tästä varmasti keskusteltiin, mutta tässä mennään hieman pidemmälle kuin aiemmissa teksteissä. Ja olisi outoa, jos keskuspankki täysin jättäisi huomiotta sen toiminnan vaikutukset tähän oikeuteen, joka kansalaisilla on tehdä työtä tai oikeus työhön. Keskuspankin tulisi tehdä läheisempää yhteistyötä niin, että voitaisiin arvioida sen tekemän politiikan vaikutusta myös sosioekonomisiin kysymyksiin. Kun ajatellaan tätä valalla olevaa oikeaoppisuutta Euroopassa ja poliittista ideologiaa Euroopassa, niin sosiaaliekonomiset oikeudet, ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet nähdään ikään kuin erillisinä ja tämä on osittain johtanut siihen, että sosiotaloudelliset oikeudet on jätetty hieman huomiotta, erityisesti silloin kun näitä säästöpolitiikan toimia on toteutettu. Sitten Krisodulos, olen seurannut suurella tarkkuudella sitä, mitä Kreikassa on tapahtunut. Irlantilaisena parlamentaarikkona meidänkin maassamme on ollut tämä bailout käytössä, joten totta kai tunnen sympatiaa myös Kreikan kansaa kohtaan. On eroja havaittavissa siitä, mitä tapahtui Irlannissa ja mitä on ehdotettu Kreikan osalta. Labour-puolueen edustajana, sehän on osa ST-ryhmää. Minä Irlannissa tuin hallitusta, joka toteutti sellaisia toimia, joita en koskaan ajatellut pystyväni tukemaan, mutta toisaalta Irlannissa on voitu valita ne toimet, joita täytäntöön pantiin enemmän kuin, kuin muualla. Kun nyt olen kuitenkin jossain määrin tarkasti seurannut Kreikan tapahtumia, niin näyttäisi siltä, että Kreikkaan kohdistettiin paljon tiukemmin tiettyjä toimia. Mutta valinnat olivat hyvin vaikeita myös Irlannissa. Vaikeita päätöksiä oli tehtävä ja niitä tehtiin, mutta en missään muot- millään muotoa väitä, e- etteikö ongelmia olisi ollut silloin, kun tällaisen tilanteeseen joudutaan. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Trichet totesi, mutta on, on pari vaihtoehtoa. Joko kulut tuodaan tasolle tulojen kanssa, taikka sitten joudutaan siihen jamaan kuin mihin Irlanti joutui. Eli on pakko leikata menoista. Ja onneksi pystyttiin toimimaan sillä tavalla, joka ei sitten vaikuttanut sosiotaloudellisiin oikeuksiin, kuten esimerkiksi työmarkkina neuvotteluoikeuksiin. Ja tätä oikeuttahan on rikottu, ainakin ehdotettu rikottavan Kreikassa. Ja sitten viimeisin puhuja Espanjasta, Spinelli. Puhuja sanoo Espanjasta. Tässä kyse on oikeuksista ja mitä niillä tarkoitetaan. Euroopassa on tietynlainen oikea oppisuus, jossa tehdään selkeä ero toisaalta kansalais- ja taloudellisten oikeuksien ja sosiaalisten oikeusten välillä. Henkilökohtainen näkemykseni on se, että valtio saa oikeudet siitä, että se takaa oikeudet kansalaisilleen. Ja tämä pätee aivan erityisesti ylikansallisiin poliittisiin toimijoihin, niin kuin Euroopan unioni. Se saa legitiimiyttä hyvin pitkälti erityisesti sellaisina aikoina, kun demokraattista legitiimiyttä ei niinkään helposti ole saatavissa ja erityisesti oikeuksien myöntämisen kautta tällainen legitiimiys löytyy, erityisesti sosiotaloudellisten oikeuksien puolustamisen kautta. Eikä niinkään, että toimitaan sellaisella tavalla, joka menee näitä oikeuksia vastaan. legitiimiydessähän tässä vain hävitän. Kiitoksia McNamara, kiitoksia tästä tulosta tänne ja kiitoksia näistä kaikista tiedoista. Minusta tämä on erittäin hyvä esimerkki yhteistyöstä, jonka on jatke, jatkuttava. Kiitokset vielä. Ja hyvää jatkoa työllenne. We, have to suspend our meeting for 15 minutes. Meidän on keskeytettävä 15 minuutiksi koska vaikka esittelijä edustaja Wikström on paikalla, niin en usko, että muut sidosryhmien edustajat ovat paikalla. Olemme pyytäneet heitä käyttämään puheenvuoroja keskustelussa, joten tästä syystä johtuen ehdotan, että, alo, että odottelemme nyt tuohon. Vai ovatko he paikalle? If not, then we have to wait. If yes. Mikäli he eivät ole paikalla, meidän on odotettava ja muussa tapauksessa – Voimme jatkaa. Kymmenen minuuttia. Kymmenen minuutin tauko.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

So, colleagues, uh... No niin, hyvät kollegat. Nyt voisimme jatkaa tätä iltapäivän kokoustamme. Pyydän teitä istuutumaan paikoillenne. Let us continue the Voisitteko antaa meille mahdollisuuden jatkaa tätä kokousta? Meillä on tänään iltapäivällä täällä monia sidosryhmiä edustettuina. Odotan, kunnes Cecilia ehtii istumaan. Esityslistamme kohdassa kuusi Meillä on tämä asia, jonka otsikkona on ilman huoltajaa olevan alaikäisen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio. Ja haluaisin, että Cecilia Wikström eh, Dublin asetuksen pitkäaikaisen esittelijänä esittelisi asian. Tämän jälkeen olemme todella kutsuneet paikalle sidosryhmiä. He voivat esittää lyhyen lausunnon omista löydöksistään – sidosryhmät pitivät tärkeänä kannanoton antamista tähän lainsäädäntöön, että on huomioon sen tärkeys, vaikka se koskeekin vain artikla 8 yhtä kohtaa tässä asetuksessa. Ensiksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Wikströmille ja tämän jälkeen kutsuvierailemme ja tämän jälkeen vielä varjoesittelijöille. Edustaja Wikström, olkaa hyvä. Very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Parhaat kollegat. Ymmärrän, että tässä nyt on vaarana se, että toistan itseäni jonkin verran. Kuitenkin pidän hyvin tärkeänä kertoa myös tämän mietintöluonnoksen taustasta. Työskentelyhän käynnistyi jo viime lainsäädäntökaudella. Minä olin Dublin-asetuksen esittelijä. Sehän hyväksyttiin 2013 kesäkuussa, mutta siinä on yksi artikla, josta emme tuolloin onnistuneet sopimaan, nimittäin tuo artikla 8.4, jossa päätetään siitä tai määritellään se, mikä jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä, kun kyse on ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä joka tarvitsee kansainvälistä suojelua. Ja todella kun tätä asiaa käsitellään, on puhuttu siitä, että viimeisin hakemus olisi se voimassa oleva hakemus ja useimmat jäsenvaltiot Dublinin asetuksen puitteissa ää, ähm, tulkitsivat ää, äh, asian niin, että myös äh, ilman huoltajaa olevat alaikäiset voitaisiin palauttaa siihen jäsenvaltioon tai siirtää siihen jäsenvaltioon, jossa ensimmäinen hakemus on tehty. Nyt kuitenkin Dublin kakkosta uudelleen arvioitaessa, uudelleen laadittaessa kaikki jäsenvaltiot katsoivat, että asiaa tulisi selvittää. Mutta, ja tässä se mutta on, ei päästy sopimukseen sitä, että miten sitä selvitettäisiin ja selvennettäisiin. Jäs- komissio ja parlamentti katsoivat, että Kyseessä tulisi olla sen jäsenvaltion, jossa viimeisin hakemus on tehty, ja jäsenvaltiot taas katsoivat, että kyseessä tulisi olla sen jäsenvaltio, jossa ensimmäinen hakemus on tehty. Tästä ei kerta kaikkiaan päästy sopimukseen. Tuomioistuimessa oli juuri tästä asiasta tuolloin käsittelyn aikana avoinna oleva juttu, ja me päätimmekin jättää asian auki, ja Äh, todeta siihen, että asia hoidetaan alaikäisen parhaan edun mukaisesti. Ja teimme aika poikkeuksellisen päätöksen sen suhteen, että annoimme yhteisen julkilausuman, jota kaikki kolme, ja äh, kolme toimielintä tukivat, äh, jossa todettiin, että kunhan tuo tuomioistuimen päätös tulee, komission tulisi avata tämä käsittely uudelleen tämän artiklan kohdalta ja tehdä meille uudelleen äh, uusi ehdotus, joka heijastelisi täysin tuomioistuimen päätöstä. Kesäkuussa 2013 tuo päätös sitten saatiin ennen kuin Dublinin asetuksesta päätettiin. Tuomio oli parlamentin ja komission kannan mukainen, eli että tulisi välttää alaikäisten turhaa siirtelyä maasta toiseen ja että ilmahuoltajaa olevan alaikäisen hakemus tulisi käsitellä siinä maassa, jossa alaikäinen on. No vuosi myöhemmin, eli kesäkuussa 2014 komissio sitten teki ehdotuksensa ja nyt yhteislainsäätäjien tulee hyväksyä tämä muutos. Aivan epäilemättä meidän tulee luonnollisesti toimia lapsen parhaan edun mukaisesti, niin kuin artiklassa 24 perusoikeuskirjassakin todetaan. Tuomioistuimen päätös toteaa myös, että että ilman huoltajaa olevat alaikäiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä ja näin ollen heitä ei tulisi siirtää jäsenvaltiosta toiseen. Minä, niin kuin kollegatkin täällä, pidämme erittäin hyvänä komission ehdotusta ja katsomme, että se heijastelee täysin tuota tuomioistuimen päätöstä niin kuin sovittiin tuossa yhteisessä julkilausumassa. Ja Samoin se heijastelee komission ehdotusta Dublinin uudelleenlaadinnasta, joten meidän ehdotuksemme on hyvin yksinkertainen, vaikkakin samalla aika vaikea. Katsomme, että tämän artiklan tulee olla yhdenmukainen tuon tuomioistuimen päätöksen kanssa. Näinhän kaikki kolme toimielintä sopivat yhteisessä julkilausumassaan ennen päätöksen saamista. Mietintöluonnoksessani tammikuussa totesin täysin tukevani komission ehdotusta, ja koska kyse on vain yhdestä pienestä kappaleesta tai yhdestä artiklasta, en nähnyt tarpeen, tarpeeksi tehdä mm, tarkistuksia. Itse asiassa en tule ehdottamaan minkään näköisiä muutoksia tuomioistuimen tekstiin, ainoastaan muutaman selvennyksen johdantosan kappaleissa. Itse asiassa sanamuoto, jota käytän mietintöluonnoksessani, on kopioitu oikein äh, julkisasiamiehen sekä tuomioistuimen päätöksen tekstistä. Eli se jäsenvaltio, jossa äh, alaikäinen on, huolehtii hänen hakemuksensa käsittelystä. Kuitenkin tärkein periaate on lapsen parhaan edun toteutuminen, eikä näin ole poissuljettua, etteikö joissain tapauksissa saattaisi olla tämän alaikäisen edun mukaista tulla siirretyksi toiseen jäsenvaltioon, mutta tämä arvio on tehtävä kyseisen alaikäisen tilanne huomioon ottaen, ja tämä arviointi on tehtävä ennen kuin minkäännäköistä siirtoa harkitaan. Tuomioistuimen päätöksessä on kolme ehtoa tässä järjestyksessä. Ensinnäkin tämä alaikäisen eh, etu, toiseksi ei turhia siirtoja ja kolmanneksi eh, menettelyn nopea käsittely. Minä olen itse asiassa nyt erittäin huolissani neuvoston tämänhetkisestä kannasta, koska nyt se avaa ovet ja ikkunat eh, näiden alaikäisten siirtämisille siinä tapauksessa, että hakemuksen käsittely on avattu jo toisessa jäsenvaltiossa. Tämä heikentää tuomioistuimen päätöksen määräystä siitä, että sen jäsenvaltion, jossa tämä alaikäinen on, tulee käsitellä hänen hakemuksensa. Ja tässä nyt itse asiassa avataan mahdollisuus turhille siirroille ja näin myös näitä hakemusmenettelyjä pitkitetään, koska hyvin tiedämme, että tämän lapsen siirtäminen kestää huomattavasti pidemmin, pidemmän aikaa kuin se, että käynnistettäisiin kerta kaikkiaan uusi hakemus. Me kunnioitamme tätä yhteistä julkilausumaa, jonka kaikki kolme, jäsen, kolme toimielintä allekirjoittivat ja me näin ollen haluamme siis täysin kunnioittaa tuon tuomioistuimen päätöksen linjaa. Emme voi hyväksyä minkäännäköistä tekstiä, joka heikentäisi tätä tuomioistuimen päätöksen linjaa. Ja muistuttaisin nyt, että me puhumme hyvin haavoittuvista lapsista. Kaikki varmasti voimme ymmärtää ja nähdä, miksi asiassa on toimittava äärimmäisen varovasti, jotta näitä lapsia saadaan parhaalla tavalla suojeltua. Pidän oikein hyvänä tarkistuksia, jotka kollegat ovat tehneet, koska ne ovat tällä samalla linjalla ja tämän hengen mukaisia. Mielestäni kuitenkin teksti pitäisi pitää mahdollisimman lyhyenä ja siistinä. Ja sisällöstähän me kaikki olemme samaa mieltä. Ja nyt kovasti odotankin huomattavasti yksityiskohtaisempaa kes- keskustelua vielä varjoesittelijöiden kanssa tulevassa varjoesittelijöiden ja minun välisessä kokouksessa. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että tänään eri sidosryhmien edustajat saavat tilaisuuden puhua tästä asiasta. Siis ne ainakin, jotka sieltä hissistä pääsivät, jonne olivat jumiin jääneet joksikin aikaa. Nämä sidosryhmien edustajat nimittäin ovat suorassa yhteydessä näihin ilmahuoltajaa oleviin alaikäisiin. Ja meidän kaikkien olisi nyt tärkeää lyhyesti kuunnella sitä, mitä heillä on kerrottavanaan, mitä he voivat kertoa löydöksistään ja todellisuudesta tuolla kentällä. Uskon myös, että tulevalle työllemme ja neuvotteluillemme on suureksi hyödyksi todella kuunnella, mitä heillä on sanottavaa. Ja nyt on mukava kuulla neuvostoa ja komissiota tästä. Kiitos oikein paljon. Um, the... Kiitos Cecilia. Ennen kuin annan puheenvuoron kutsuvieraille, käännyn komission edustajan puoleen ja pyydän häntä käyttämään puheenvuoron. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt äh, esittelijä Wikströmin kantaan sen suhteen, että tämä on hieman jo deja vuta, tällaista on jo nähtykin. Tämä on neljäs kokous tästä asiasta käsittääkseni Haluaisin ensin vielä kerran todeta komission roolin tässä asiassa. Komissio toimii tässä Euroopan parlamentin ja neuvoston valtuuttamana tahona. Monemmat toimielimet pyysivät meitä neuvottelemaan tästä Dublinin kolmosasetuksesta niin, että artikla 8.4 laaditaisiin uudelleen sen jälkeen, kun tuomioistuin on ratkaissut tämän MA-tapauksen. Toiseksi, niin kuin sanoin viimeisessä valiokunnan kokouksessa, haluaisin toivottaa erityisen tervetulleeksi edustaja Wikströmin lausuntomietinnön. Se tukee komission ehdotusta. Ehdotuksessa ehdotetaan, että muutetaan yhtä johdon-osakappaletta ja otetaan kaksi uutta mukaan, jotta korjataan muutamia teknisiä kohtia. Kuten mainitsin jo silloin, kun mietintöluonnos esitetään, vaikka komissio voinkin periaatteessa tukea näitä muutoksia, niin mm, tässä on useita asioita, joista olisi vielä keskusteltava ja saatava selvennyksiä teknisellä tasolla, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat oikeudellisesti asianmukaisia. Me olemme nähneet nämä tarkistukset, ja, joten samaa voidaan sanoa näistä tarkistuksista, joita mietintöluonnoksen on tehty. Vaikuttaa siltä, että jotkut niistä menevät kyllä oikeaan suuntaan, esimerkiksi ne, jotka tuovat selkeämpiä säännöksiä koskien lapsen parha, parhaan edun tarkastelua. Jotkut vaikuttavat, että ne jäisivät ensikädellä pois soveltamisalasta esimerkiksi tarkistukset 18 ja 19, jotka koskevat Dublinin menettelyjä Jotkut niistä koskevat asioita, jotka koskevat eh, perus, jotka koskevat yleisiä menettelyjä, jotka koskevat turvapaikkahakemuksia. Mutta näistä kaikista asioista pitäisi keskustella vielä ja niitä olisi arvioitava vielä tarkemmin oikeudellisesti ja teknisesti. Sitten kolmas asia. Komissio on hyvin tarkkaan tutkinut kaikki nämä eri sidosryhmien kannanotot koskien tätä asiaa. Olin oikein tyytyväinen, kun kuulin, että myös sen sidosryhmät tukevat komission ehdotusta. Meillä oli kokous, jossa tästä asiasta keskustelimme. Ja nyt tulen kuuntelemaan hyvin tarkasti teidän esityksiänne tänään. Onko teillä mahdollisesti mitään uutta kerrottavaa eh, siihen verrattuna, mitä me olemme jo aikaisemmin keskustelleet. Sitten edelleen haluaisin muistuttaa jälleen kerran tässäkin kokouksessa asia, joka on hyvin merkittävä, sellainen yleinen ilmanhuoltajaa matkustavien alaikäisten suojelu on komissiolle erittäin tärkeä asia. Haluaisin myös korostaa seuraavaa asiaa. On varmistettava, että lapsen paras etu on aina tärkeimmässä asemassa Dublinin menettelyissä tuomioistuimen päätöksen mukaisesti MA-asiassa. Sitten tästä tuomioistuimen päätöksestä olemme todenneet, että sen oikeudellisia tulkintoja voidaan äh, tehdä eri tavalla – Kyseessä on hyvin tekninen asia, joka edellyttää oikeudellista neuvottelua eri toimielinten välillä, ja siksi haluaisin esittää vain yhden yleisluontoisen kommentin. Tuomioistuinta pyydettiin tulkitsemaan Dublin 2 kaksi säännöstä yleisesti, joten sitä ei voida kaikkien käytännön tapaukseen soveltaa, joita saattaisi tulla, kun alaikäinen ilman huoltajaa hakee tällaista oikeutta eri jäsenvaltioissa. Tästä syystä komission ehdotuksessa, haluaisin todeta, että tässä komission ehdotuksessa viitataan myös sellaisiin skenaarioihin, joihin tuomioistuimen päätöksessä ei ole viitattu. Komissio on luottavainen siihen, että lainsäätäjien tasapainoinen päätös, joka noudattaa tuomioistuimen päätöstä ja, ja noudattaa kolmen tuomielimen poliittisia sitoumuksia Dublin kolme asetuksen neuvottelujen aikana, voitaisiin hyväksyä jo ennen kesälomia jos nopeasti saadaan äh, ratkaistua tämä tasapainoinen asetus, olisi hyvin, hyvin keskeistä, jotta voidaan tarkistaa, varmistaa harmonisoitu täytäntöönpanoa, jossa huomioidaan alaikäisten etu. Sekä neuvosto että Euroopan parlamentin kannaton komissiossa tarkkaan kuultu, ja me tulemme todella tekemään kaikkemme, jotta voidaan välttää poliittinen umpikuja tässä asiassa. Sitä on kestänyt jo kaksi vuotta, ja nyt meidän on todella tehtävä kaikkemme, jotta saamme rakennettuja siltoja ja emme enää jätä näitä ilman huoltajaa matkustavia alaikäisiä yksin vaan saamme tämän asian valmiiksi molempien lainsäätäjien kesken. Kiitoksia. Now I turn to the, uh, Latvian... Kiitoksia sitten Latvian puheenjohtajavaltion edustaja. Haluaisitteko kommentoida neuvoston yleistä lähestymistapaa? Uh, thank you, Madam President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Voin todeta, että neuvosto on käsitellyt komission ehdotusta ja sopinut neuvoston kannasta pysyvien edustajien komitean hyväksymänä helmikuussa 2015. Aivan niin kuin komissio sanoi, Odotamme, että pääsemme pikaisesti vuoropuheluun parlamentin kanssa ja saisimme sopimuksen aikaiseksi tästä ehdotuksesta, tästä hyvin tärkeästä ehdotuksesta. Neuvosto, kun se on omaa kantaansa laatinut kolmikantaneuvotteluja varten, katsoo myös, että lapsen parhaan edun tulisi aina olla ensisijaista. Sen tulee olla tässä ehdotuksessa lähtökohtana. Samanaikaisesti on tärkeää määritellä selkeät oikeudelliset säännöt, joita voidaan käytännössä noudattaa kaikenlaisissa mahdollisissa skenaarioissa. Aivan niin kuin komissiokin jo totesi, tuomioistuin tuomiossaan ei puutu kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin. Neuvosto on perehtynyt komission ehdotukseen ja neuvosto katsoo, että tietyissä olosuhteissa myös tällainen siirto voi olla alaikäisen edun mukaista, erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa ilman huoltajaa oleva alaikäinen on hakenut kansainvälistä suojelua jäsenvaltiossa, jossa hän het- kyseisellä hetkellä on, ja hän on jättänyt jo hakemuksen toiseen jäsenvaltioon aiemmin. Me katsomme, että tämän tyyppisissä tapauksissa siirrot voisivat olla hyödyllisiä, koska ilman huoltia olevat alaikäiset voisivat saada oikeudellisen varmuuden siitä, minkälainen oikeus hänellä on kansainväliseen suojeluun, kun hakemus käsitellään jäsenvaltiossa, jossa hän kyseisellä hetkellä on, ja tämä käsittely alkaisi silloin uudelleen neuvosto katsoo, että voisi syntyä tapauksia, joissa lapsen edun mukaista on toteuttaa siirto. Samanaikaisesti voi vain korostaa, että jopa näissäkin tapauksissa tapauskohtainen käsittely lapsen edusta tulee toteuttaa ja taata. Niin kuin alkuun totesin, neuvosto odottaa kovasti sitä, että käynnistämme vuoropuhelun parlamentin kanssa, jotta pääsisimme nopeaan sopimukseen ja ratkaisuun tässä tärkeässä ehdotuksessa. Kiitos puheenjohtaja. We have three, uh, six uh, uh, people in... Meillä on täällä kuusi kutsuvierasta ja nyt haluaisin pyytää, että että te puhuisi yli kolmea minuuttia niin, että ehtisimme myös keskustelemaan. Ensimmäisenä haluaisimme kuulla UNHCRn edustaja Pokemania. Thank you, Madam Chair, and thank... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Mrs. Vonkeman. Thank you, Madam Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää Libe-valiokuntaa tästä tilaisuudesta ilmaista UNHCRn kanta Dublin-asetukseen. Dublin-asetuksen 6.1 artikla toteaa, että lapsen etu on otettava ennen kaikkea huomioon näissä menettelyissä ja hänen edullaan tarkoitamme sitä, että jos tällaista siirtoa pohditaan, niin koko joukko huomio- asioita tulee ottaa huomioon. Ja nämähän kuvaillaan artiklassa 6.3, muun muassa lapsen turvallisuus, hyvinvointi, sosiaalinen kehittyminen, lapsen mielipide hänen kypsyysasteensa mukaisesti. Samoin lapsen identiteetti, haavoittuvuus, asema tulee ottaa huomioon, samoin hänen viipymisensä jäsenvaltiossa, kuinka pitkään on jäsenvaltiossa jo oleskellut, samoin hänen sopeutumisensa tähän, maa, tähän maahan sekä sitten jatkuvuus. Tulisi ottaa nekin kaikki huomioon lapsen etua arvioitaessa. Ja todella kaikki nämä asiat huomioon ottaen tämä kanta tulee lyödä lukkoon. UNHCR suosittelee, että lastensuojeluviranomaiset, asiantuntijat tekisivät nämä arviot, koska he parhaiten voivat ymmärtää kunkin yksittäisen lapsen edun, kun ajatellaan tätä vastuun jakamista, niin saattaa olla lapsen parhaan edun mukaista toimia hyvin eri tavoin, mutta tätä tulisi ehdottomasti arvioida. Me olemme havainneet, että lasten oikeuksia on aiemmin rikottu, kun heitä on siirretty, ja meidän lähtökohtamme on, että lapsia ei tulisi siirtää maasta toiseen, ellei se todella ole heidän etunsa mukaista aivan ilmiselvästi. Samoin menettelyjen viivästyminen, vaikkapa siksi, että huoltajaa ei ole nimetty tai äh, edustajaa lapselle. Samoin se, että lapsia on pidetty aikuisten vastaanottokeskuksissa. Samoin äh, lapset ovat saattaneet joutua jopa kodittomiksi siirtojen aikana. Ja tarvittaisiin kyllä tällaisia turvalausekkeita, joissa tulee todeta, että lapsille on edustaja huoltajan nimettävä mahdollisimman varhaisessa vaikeassa, vaiheessa samoin ja lapsia on henkilökohtaisesti kuultava ottaen huomioon heidän ikänsä ja kypsyysasteensa ja erityisen haavoittuvakin asemansa. Katsomme, että erityisesti ne lapset, jotka eivät vielä ole hakemusta tehneet, tulee erityisesti ottaa huomioon ja hakemus saada käynnistettyä. Samoin heidän täytyy saada juridista oikeudellista apua luonnollisesti sitä tarvittaessa. Kiitoksia. Uh, now. Kiitoksia. Tästä seuraavana herra Kessler. Jesuittien palvelun edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I was... Kiitos puheenjohtaja. Minä olin yksi niistä henkilöistä, jotka pelastettiin jumissa olevasta hissistä. Kiitos tervetuloa sanoista. Kiitos myös kutsusta. Puhun myös muiden kristillisten järjestöjen nimissä, jotka ovat yhdessä kommentoineet komission tekemää ehdotusta. Kolmessa minuutissa ei tietenkään voi käsitellä kaikkia ongelman ulottuvuuksia, kun ajatellaan Dublinin säännöstöä ja ilman huoltia olevia alaikäisiä, mutta aivan lyhykäisesti haluaisin keskittyä kahteen pääasiaan. Ensinnäkin haluamme lämpimästi kiittää siitä, että komissio ensimmäistä kertaa ja myös esittelijä ovat tehneet aivan erinomaista työtä Taitaa olla aika lailla ennen kuulumatonta, että tällainen meidän kaltaisemme järjestö kiittelee komissiota tehdystä työstä, mutta haluan kiittää myös esittelijää siitä, mitä hän on saanut aikaiseksi. Silloin kun näistä asioista sitten säädetään lakia, niin tästä varmasti on hyötyä meille kaikille. Neuvoston ehdot tarkistus 4b eh, artiklaksi on sellainen, että se kuuluisi seuraavaan tapaan. Poikkeuksena kohdasta 4a jäsenvaltio, joka vastaa asiasta, on se, joka on ensin tehnyt päätöksen kansainvälisestä suojelusta, paitsi kun tämä ei ole lapsen edun mukaista. Meillä on joitakin huolia tämän ehdotuksen suhteen. Uusi kohta tavallaan kääntäisi niin sanotun MA-päätöksen aivan ympäri päälailleen. Tuomioistuimen mukaan yleisesti Dublinin palauttaminen ei ole lapsen edun mukaista. Neuvoston ehdotus kuitenkin kääntäisi tämän ja toteaisi, että silloin kun kyse on ilman huoltajaa olevat alaikäiset, niin jos ei ole mitään poikkeuksellisia olosuhteita yksittäistapauksessa, niin palauttaminen voisi olla lapsen edun mukaista. Eli tämä on juuri päinvastaista kuin mitä tuomioistuin on todennut tuomiossaan. Toiseksi Tämä johtaisi myös pidempiin ja monimutkaisempiin menettelyihin ja käsittelyihin. Jos sitä täytäntöönpantaisiin, niin olisi välttämätöntä äh, tarkistaa, onko joku toinen jäsenvaltio jo käsitellyt tapausta äh, ja olisi perehdyttävä myös varsinaisiin asiakysymyksiin eikä pelkästään äh, menettelyllisiin seikkoihin. Täytyy myös pohtia sitä, Huomioidaanko tässä menettelyssä todella lapsen todellinen etu? Tuloksena olisi se, että tästä syntyisi vain lisää byrokratiaa ja tämä vaikuttaisi kovasti niihin lapsiin, jotka jo nyt ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. Näin ei voi olla lainsäätäjän tahto. Kiitos. Mrs. Kiitoksia, herra Kessler. Seuraavana Rova Giving a kind thank you for inviting uh, to the hearing. Kiitän ystävällisestä kutsustanne tähän kuulemiseen tänään. On erittäin mukavaa, että voin täällä Ekreä edustaa. Me olemme 500 juristin verkosto kaikkialla Euroopassa. Toimimme juuri turvapaikka-alalla. Sveitsistä käsin. Samoin olemme julkaisseet Dublinista vertailevia tutkimuksia sekä useissa jäsenvaltioissa olleet mukana äm, oikeusjutuissa, jotka ovat liittyneet Dublinin ja tietojen vaihtoon. Todella tämä 8.4 artikla Dublinin asetuksessa on mielestämme sellainen, että poikkeuksia poikkeuksia tulisi olla hyvin kapealla alalla. Katsomme, että tämä komission ehdotus on täysin tuomioistuimen päätöksen linjoilla, mutta neuvoston kanta saattaisi sitä heikentää. Katsomme, että neuvoston ehdotus ei ota huomioon lapsen etua eikä ota huomioon sitä, että lapsia on suojeltava ja heistä huolehdittava niin kuin EU-perusoikeuskirjan 24 artiklassa todetaan, samoin kuin YK lasten oikeuksien julistuksessa. Ja me katsomme, että lapsen etu tulee erityisesti vahvasti ottaa tässä siirtoasiassa huomioon. On Mm, hyvin äh, vaikeaa ymmärtää, miten lapsen etu tulisi huomioon otetuksi näissä siirroissa. Me olemme itse asiassa seuranneet jäsenvaltioissa tilanteen kehittymistä ja on mm, kyllä hyvä äh, havaita, että monet jäsenvaltiot tunnustavat nämä huolenaiheet ja tietyissä oikeustapauksissa on todettu, että lapsia ei tulisi siirrellä, kun tämä, vaan, tämä vain on vältettävissä. Ja 313 tapausta on jo ollut. Me olemme myös sitä mieltä, että koska lapset ovat niin äärimmäisen haavoittuva ryhmä, tämä heidän erityinen haavoittuvuutensa tulisi ottaa huomioon ja neuvoston ehdotukset saattaisivat luoda lisäesteitä lapsen edun huomioon ottamiselle. Ja katsomme, että on tarpeen todella toteuttaa arviota lapsen edusta ja heidän erityistarpeistaan. Ja on huolehdittava siitä, että ne toteutuvat, koska muuten lapsia saatetaan kohdella ihmisarvoa alentavasti, vaikka tällainen kohtelu ei aikuisten kohdalla edes olisi mahdollinen. Mitä tuohon Dublinin asetukseen tulee, siinähän todella tämä periaate lapsen edun huomioon ottamisesta jo artiklassa 6 sekä johdantosan kappaleessa 13 nousevat esiin ja otetaan huomioon, niin kuin kollega tässä viittasi. Ja tarvitaan myös ilmahuoltajaa olevien alaikäisten kohdalla tiettyjä prosessioikeudellisia menettelytavallisia turvalausekkeita ja on todella tarve sille, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä tällä alalla sen arvioimiseksi, mikä todella on kunkin lapsen edun mukaista. Ja tätä tulisi todella, todella tiukasti kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden myös valvoa. Kiitos. Kiitoksia Rovan Seuraavana puhujana Middlecombe, herra Middlecombe Meijersin komitea. Yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Meijersin komitean puolesta haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä mahdollisuudesta kertoa omasta kannastamme. Meidän ryhmässämme on yliopistoihmisiä, lakia-ihmisiä ja oikeus- ja ihmisoikeuskysymyksistä vastaavia asiantuntijoita Hollannissa. Haluaisin esittää kaksi asiaa. Ensinnäkin haluaisin todeta, että on tärkeää täytäntöönpanna kokonaisuudessaan tuomioistuimen päätös. Tuomiokomission ehdotus ja neuvoston ehdotukset ovat varmasti teille selkeitä. Ja ensinnäkemältä neuvoston kanta voi vaikuttaa aivan järkevältä. Tässä on poikkeusalainkäisiä varten, joita on jo asiasisällön puolesta tutkittu, ja tämä, nämä pyritään välttämään turvapaikkashoppailua ja pitämään Dublinin järjestelmä pystyssä ja vähentämään ihmiskauppakin neuvoston mukana, mukaan. Neuvosto tässä itse asiassa kiinnittää huomiota oikeuksien väärinkäyttöön ja rikosten ehkäisyyn. Ja tämä jättää Euroopan turvapaikkapolitiikka on aivan näkymättömäksi, joka on tämä todellinen ongelma. Tässä väärin oletetaan, että kaikissa maissa asianmukaisesti on asianmukaiset turvapaikkamenettelyt. Näinhän ei ole. Ja kaikki turvapaikanhakijat ovat sen uhreja, erityisesti haavoittuvat ryhmät, kuten laikäiset, kärsivät tästä enemmän vieläkin. Niin kauan kuin tämä tilanne on voimassa, parlamentin on varmistettava, että että äh, alaikäisiä, jotka liikkuvat ilman huoltajia, ei alistettaisi epäasiallisten oikeusjärjestelmien puutteille. ja me todella suosittelemme, että hyväksyisitte Wikströmin miettinnön. Nyt haluaisin puhua tästä artiklan 27 muuttamisesta koskien oikeussuojaa. Haluaisin antaa esimerkin. Tässä on alaikäinen, joka väitti, että toisessa jäsenvaltiossa on hänen isänsä, mutta tämän asian varmistamisen kesti niin kauan aikaa, että kolmen kuukauden vastaanottopyyntö aika ehti umpiutua, eikä hän päässyt isänsä luo. Nykyisellä asetuksella ei voida tällaisen tapauksen piittää puuttua, eikä voida siis eh, tuomioistuimen taholta eh, varmistaa lapsen edun toteutumista. EUn peruskirjan artikla 47 edeltää tehokkaita oikeussuojakeinoja, kun unionin eh, lainmukaisia oikeuksia ja vapauksia on rikottu. Tarkistukset 18 ja 19 ne voisivat tätä parantaa. Sitten tästä turvapaikkashoppailusta tuomioistuin eh, tästä puhui ja totesi, että kohdassa 25 jäsenvaltiot voisivat eh, todeta, että tietyt asiat eivät olisi sellaisia, joita voidaan ottaa käsiteltäväksi. Näin vältettäisiin turvapaikkasoppailu. Jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tämä ei ole hyvä. Me olemme sitä mieltä, että asetuksen artiklassa 34 on riittävät sääntelyt tämän estämiseksi nyt siirtyminen on, siirtymisaika on kuusi kuukautta, kuusi, kuuden kuukauden aikana voidaan jakaa tietoja ja arvioida, arvioida pyynnön asiallisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia. Middlecop seuraavana Rova Butejeen Pelastakaa lapset järjestöstä. Very much for Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että Save the Children on kutsuttu esittelemään näkemyksiään suhteessa Dublinin asetuksen muutoksiin. Nostaisin esille samoja huolenaiheita, joita kollegat ovat jo täällä nostaneet esille. Saman aikaan on tarpeen myös perehtyä siihen todellisuuteen, joka vallitsee oikeusmääräysten takana Euroopassa. Lasten määrä on lisääntynyt. Niiden lasten määrä, jotka tulevat Eurooppaan hakemaan turvapaikkaan tilastoista, muistan, että noin 26 000 lasta on tullut hakemaan turvapaikkaa. Ja näistä noin 13 000 tuli ilman huoltajaa. Pääosa tulee Syyriasta, Eritreasta ja muista maista, jotka ovat mullistusten kourissa. On tärkeää nähdä tämä asia myös laajemmassa kontekstissa tänä päivänä. No sitten palatakseni tarkistuksiin keskittyisimme kolmeen aspektiin. On tärkeää katsoa, minkälaisia perusteluja neuvosto näkee ja miten tuomioistuin perustelee päätöstään. Haluaisin myös, että käytännön yhteistyötä käsiteltäisiin. Kun ajatellaan neuvoston oikeudellisia perusteita, niin oikeastaan heijastelisin jo kuultua ja toteaisin, että tässä oikeastaan käännetään tuomion logiikka päälailleen jota käytettiin tässä niin sanotusta MA-tapauksessa. Tuomioistuimen lähtökohtana on se, että tunnustetaan ilman huoltajaa olevien alaikäisten aivan erityinen haavoittuvuus ryhmänä. Tämä tavallaan oikeuttaa sen, että siirtoja pitäisi mahdollisuuksien mukaan rajata ja rajoittaa, ja tämä on hyvin tärkeä lähtökohta. Neuvoston perustelut sille, että hyvin tiukasti katsotaan, mikä on lapsen paras etu. Ja tässä rajoitetaan pelkästään ajallisiin kysymyksiin. Nyt jo olemme kuulleet siitä, että lapsen etu on paljon monimutkaisempi kysymys ja on otettava huomioon myös muita tekijöitä. Esimerkiksi alaikäisen hyvinvointi, sosiaalinen kehitys, turvallisuus ja myös alaikäisen näkemykset ikätaso huomioiden ja kypsyystaso huomioiden ja myös lapsen tausta huomioiden. Jo paljon on sanottu toteutettavuudesta, mutta haluaisin vielä korostaa sitä seikkaa, jota Myers-komitean kollega totesi. Suoja näkymät Euroopassa eivät tarjoa riittävää suojan tasoa. Tämä on fakta. Meillä on jäsenvaltioita, joissa on vakavia puutteita. Se, että päätös on tehty, ei sinällään ole de facto tekijä, joka johtaisi lapsen siirtoon. Toinen hyvin tärkeä mielessä pidettävä seikka on se, että ei vallitse konsensusta huoltajuusjärjestelmistä ja sen valtiot järjestelmissään suuria eroja, ja tämä vain monimutkaistaa prosesseja. Viimeisin kommentti liittyy tarpeeseen säilyttää komission ehdotus jäsenvaltioiden välisen yhteistyön säilyttämiseksi. Tämä on hyvin tärkeää tässä rakennelmassa. Usein Dublin-yksiköt ovat hyvin huonosti varusteltuja ja niillä on operationaalisia rajoitteita. Olisi tärkeää, että lopullinen teksti säilyttäisi komission ehdotuksen ja me vetoaisimme parlamenttiin, että se korostaisi täytäntöönpanotoimien merkitystä niin, että hyvin selkeästi määriteltäisiin, miten tätä yhteistyötä toteutetaan. And now, uh, our last... Kiitoksia sitten viimeinen sidosryhmien edustaja Faure Atker, olkaa hyvä. Chair, um, distinguished members of the Libyan... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat eh, Eko Libe-valiokunnan jäsenet, kiitän kutsusta ja minä puhun todella siis EU-punaisen ristin yhdistysten puolesta todella eh, ilman huoltajaa matkustavat lapset ovat kaikkein haavoittuvin turvapaikanhakijaryhmä. Me olemme itse asiassa panostaneet heidän tilanteensa tutkimiseen hyvin paljon voimavaroja tehneet suosituksia liittyen esimerkiksi siihen psykososiaaliseen apuun ja tukeen, jota he tarvitsevat, sekä myös koulutuksiin, samoin, samoin laillinen apu sekä ihan humanitaarinen puoli asiassa, niin kuin tällä on jo kuultu. Yksin liikkuvien lasten haavoittuvuus on äärimmäisen merkittävä ja näin ollen suojan taso sekä vastaanotto-olosuhteet Ähm, kyllä Euroopan unionissa äh, vaihtelevat kovasti. Pidämme tätä äh, tuomioistuimen päätöstä äärimmäisen tervetulleena, samoin komission siihen pohjautuvaa ehdotusta. Ja katsomme, että tarvitaan todella erityistä lähestymistapaa, joka ottaa huomioon juuri näiden alaikäisten lasten erityistilanteen äh, liittyen yhteisen turvapaikkajärjestelmään ja pidämme erittäin hyvänä tätä Euroopan parlamentin mietintöluonnosta, joka tukee laajalti tuota komission ehdotusta. Lapsen edun, lapsen paras etu on aina otettava huomioon ja se on otettava huomioon kautta koko käsittelyn myös, kun päätetään siitä, mikä jäsenvaltiohakemuksesta on vastuussa, niin tilanne ei saa pitkittyä. Nyt valitettavasti viivyttelyä tapahtuu. Näiden lasten tulee saada mahdollisimman nopea käsittely statuksensa määrittelyn suhteen ja vain jotkut jäsen, tai jäsenvaltiot ovat toimineet näin nyt vain itse asiassa poikkeustapauksissa. Ja jos ajatellaan heidän siirtämistä me katsomme, että sen tulisi tapahtua vain todella poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa se on lapsen edun mukaista. Katsomme, että kyllä poikkeuksia toki voidaan tarvita, koska on otettava aina huomioon todella kunkin lapsen tilanne ja etu. Ja kaiken kaikkiaan katsomme, että kunkin lapsen henkilökohtainen tilanne on kussakin tapauksessa aina ihan systemaattisesti arvioitava. Ja on, myös lasta on kuultava tietenkin hänen ikänsä ja kypsyystasonsa mukaisesti. Äh, on esimerkiksi huomioitava myös vaara ihmiskauppaan äh, ihmissalakuljetukseen liittyen ja samoin tietenkin sitten perheen yhdistämiskysymykset. Perheiden äh, määrittely ymmärtäen perheisen laajassa merkityksessä on tärkeä kysymys, joka sekin tulee ottaa huomioon näissä käsittelyissä. Yksi asiaan liittyvä seikka, joka on meille äärimmäisen tärkeä, hyvät naiset ja herrat, nimittäin se, että aivan liian usein, kun näitä siirtoja edelleen tapahtuu aivan liian usein, niin lapsia ei tulisi koskaan pidättää näissä käsittelyissä. Toimien tulisi aina olla suhteessa ja ottaen huomioon haavoittuvaisuus ja haavoittuvat ryhmät, niin kuin nyt tässä tapauksessa lapset. Tarvitaan äärimmäisen tiukat standardit tähän koko turvapaikkapakettiin ja myös vastaanotto ulottuvuuteen asiassa. Ja kun ajatellaan sitä, että minkä jäsenvaltion tulee olla vastuussa ilmahuoltajia matkustavien alaikäisten kohdalla, niin me katsomme eh, ei niinkään, että eh, kenen tulee kantaa vastuu, vaan se, että kaikkien tulee huolehtia siitä, että menettelyt ovat mahdollisimman lapsiystävällisiä ja että huolehditaan siitä, että lasten oikeudet ja lasten suojelu toteutuvat kaikkialla Euroopan unionissa. Kiitos oikein paljon. All for coming to our committee. Kiitoksia teille kaikille ja kiitoksia siitä, että tulitte tänne valiokuntamme kokoukseen ja jaoitte meille tätä tärkeää tietoa. Nyt haluaisin kääntyä kollegoiden puoleen. Annan puheenvuoron ensimmäisenä varjoesittelijöille ja tämän jälkeen esittelijä saa puheenvuoron. Edustaja Metsola ensimmäisenä. Senora President, onesti eh, ringrazio. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia täällä läsnä olevia, jotka ovat tulleet tänne kertomaan ja niin puhumaan tästä ehdotuksesta. Cecilia sanoi, että hän vähän toistaa näitä samoja puheitaan täällä, mutta haluaisin aivan ensiksi todella kiittää Cecilia hänen tekemästään työstä ja hänen ponnisteluistaan. Hän on koordinoinut kaikkien varjoesittelijöiden työt. Ja kuten hänelle olen sanonut ensimmäisessä kokouksessa, haluaisin tukea häntä koko ajan, koko tämän matkan ajan kaikessa hänen ponnisteluissaan EU-oikeuden alalla, erityisesti tässä kategoriassa, jossa teemme työntä lapsen edun eteen. Kuten muutkin eh, sidosryhmät ovat täällä todenneet, me täällä puhumme siitä, mitä voimme tehdä, jotta voidaan varmistaa, että lapsen etu huomioidaan erityisesti tällä, tällä saralla. Aivan kuten viimeinenkin puhuja totesi, puhumme tässä henkilöistä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Olen kyllä tietoinen siitä, että tällä hetkellä on käynnissä Välimerellä pelastusoperaatio ja saamme koko ajan paljon uutisia, joiden mukaan kerrotaan, jossa kyllä kerrotaan, minkä tyyppisissä vaikeissa tilanteissa nämä henkilöt ovat, kun heitä tuolta pelastetaan. Tällä hetkellä asia, jonka haluaisin todeta, koska sitä, että meidän ryhmämme ei tehnyt tarkistuksia mutta jokainen tarkistus, jota tähän on tehty, seuraa tuomioistuimen päätöstä ja me haluaisimme saada selkeitä, lyhyitä, täsmällisiä tarkistuksia, joiden kautta tuodaan avoimuutta ja selkeyttä tähän asiaan. Haluaisimme välittää vahvan viestin siitä, että teemme kaikkemme, jotta voisimme puolustaa naisten, lasten etuja. Kiitoksia. And I ask... Kiitoksia Roberta. Sitten eh, edustaja Sibelle, eh, edustaja Gionin puolesta. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun todella nyt varjoesittelijämme Guillaumin puolesta, joka valitettavasti tänään ei päässyt kokoukseen. Niin kuin Rova Metsola Silikinkin haluaa kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja erittäin hedelmällisestä mielipiteiden vaihdosta varjoesittelijöiden kanssa. Ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja heidän tilanteensa on äärimmäisen arkaluontoinen kysymys, koska edelleen on niitä, jotka Luonnollisesti on niitä, jotka todella huolehtivat siitä, että he ovat haavoittuvassa asemassa ja huolehtivat heidän oikeuksistaan. Ja sitten niitä, jotka aina viittaavat siihen, että on tällainen houkutteluvaikutus ja sitten Euroopan unionin tulee näiden lasten siivellä aivan liikaa turvapaikanhakijoita. Kun ajatellaan tuota tuomioistuimen päätöstä, niin olen täysin samalla linjalla Rouva Wikströmin kanssa sen suhteen, että komission ehdotusta tulisi muuttaa mahdollisimman vähän, jotta säilytetään tämä ajattelutapa ja kunnioitetaan tuomioistuimen päätöstä. Siksipä varjoesittelijänä olen päättänyt olla jättämättä yhtään tarkistuksia, jotta teksti säilyy mahdollisimman sellaisenaan ja mahdollisimman hyvin komis- komission ehdotuksen sekä tuomioistuimen päätöksen linjoilla. Ja kun katsotaan, miten arvioidaan lasten etua, sitä voidaan arvioida kovin monella eri tavalla. Ja mm, lasten haavoittuvuus tässä tulee ottaa huomioon ja otetaan huomioon ja näin vältetään turhia vahingollisia lasten siirtoja maasta toiseen. Tämän verran sanoi varjoesittelijämme ja sallittehan, että sanon yhden virkkeen liittyen siihen, mitä neuvostolta tänään taas kuultiin. Te haluatte siis nopean päätöksen. Se on täysin mahdollista. Nyt on aika välittää viesti meiltä Euroopasta, että me Euroopassa annamme ihmisille suojan, ihmisille, jotka joutuvat pakenemaan sotaa ja kauhua, joten tukekaa neuvosto ja parlamentti, tukekaa komissio ja parlamentin kantaa, niin saatte nopean päätöksen aikaan. Mr. Hala Hall to take the floor. Kiitoksia sitten edustaja Hala Hall. Kirkhoffin puolesta. very much. Hala Hall. Of our shadow rapporteur, Mr. Kirk. Kiitos, haluan Kirkhoffin nimissä kiittää esittelijä Wikströmiä. Alaikäisten etu täytyy aina huomioida. Tämä on itsestään selvää mutta täytyy olla myös huolellinen, että emme laadi sellaista lainsäädäntöä ja menettelyä, jotka rohkaisevat turvapaikkashoppailuun tai siihen, että käydään kauppa alaikäisellä, siirretään heitä maasta toiseen. Ja tämä tuo mukanaan muita toivomattomia ilmiöitä. Kyse on alaikäisten edusta, mutta myös unionin turvapaikkapolitiikan legitiimiydestä ja uskottavuudesta. Tarpeettomat lasten siirrot jäsenvaltioiden välillä tulisi välttää. Tulisi kuitenkin olla mahdollisuus siirtää alaikäinen takaisin jäsenvaltioon, jossa hän on ensimmäisen hakemuksensa jättänyt. Jos kyseinen jäsenvaltio on jo asia tietojen pohjalta arvioinut sitä, tarviiko hakija ja onko hakijalla oikeus kansainväliseen suojeluun. Muutoin syntyy se vaara, että alaikäisiä siirretään tai heillä käydään kauppaa, kun heitä siirretään toiseen maahan silloin, kun suojan myöntämisen kriteerit tai säännöt perheen yhdistämisestä ovat suotuisammat kyseisessä jäsenvaltiossa. On vaikeaa nähdä, miten ja miten jäsenvaltiot, jos silloin kun hakija on kyseisessä maassa, voisivat nopeasti arvioida toisen hakemuksen kohtaloa? Miten ne olisivat paremmassa asemassa kuin se ensimmäinen jäsenvaltio, johon hakemus on jo jätetty? Olen Milkoopin ja muiden kanssa samaa mieltä siitä, että perusongelmana on se, että vastaanottomenettelyt ja olot ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Näin ei tulisi olla Dublin-asetuksen voimassa ollessa. Jäsenvaltioiden tulisi olla tilivelvollisia näistä menettelytapojen ongelmista. Mrs. Björk. Edustaja Björk. Tack så mycket. Eh, Kiitos. Aivan ensin toteaisin, että kyllä tässä Dublinista on aika paljonkin sanottavaa eh, paljon, eikä valitettavasti kovinkaan hyvää koska Dublinissa on aikamoisia ongelmia, niin kuin asiantuntijatkin täällä ovat todenneet. Mutta tänään keskitymme nyt siis tähän lainsäädäntömuutosehdotukseen, joka nyt on edessä. Me haluan kiittää Cecilia Wikströmiä hänen tekemästään työstä. Hän on kuullut meitä kaikkia varjoesittelijöitä. Me olemme keskustelleet tästä asiasta ja niin kuin Wikström katsomme, että meidän tulee pitää kantamme mahdollisimman lähellä tuomioistuimen päätöstä. Siksipä olen tehnyt vain joku sen tarkistuksen itse asiassa yhteistyössä sellaisten tahojen kanssa, jotka yksin matkustavien pakolaislasten parissa työtä tekevät. Haluan kiittää esittelijää siitä, että olet tehnyt niin erinomaista yhteistyötä meidän kanssamme ja me tietenkin jatkamme tätä yhteistyötä jatkossakin ja pyrimme löytämään kompromisseja. No, tämä on nyt ensimmäinen askel kohti äärimmäisen tärkeää päätöstä siitä, että saataisiin aikaan yksi matkustavien lasten kohdalla poikkeus Dublinista. Ja kyse on aika suuresta joukosta lapsia kuitenkin Euroopassa. 26 000 lasta tulee vuosittain, ja vain paras on heille kyllin hyvä sanoisin. Siksi olen äärimmäisen pettynyt tuosta keskustelusta, jota neuvostossa käydään. Ei voida hyväksyä sitä, että neuvosto näin ottaa etäisyyttä tuohon tuomioistuimen päätökseen, kun aiemmin vuonna 2013 oli sovittu Ähm, yhteisestä linjasta, jota äh, esittelijämme on nyt kunnioittanut, me varjoesittelijät kunnioitamme. Siksi en mitenkään voi hyväksyä tuota neuvoston kommenttia. Se, että tässä nyt he lähtevät myös täysin äh, vastakaiselle linjalle kuin asiantuntijat, jotka ovat äh, kiitettävää kyllä tulleet kertomaan meille tästä asiasta, hehän sitä parhaiten tietävät. Se, että tässä nyt neuvosto haluaa vastustaa paitsi tuomioistuimen päätöstä koko YK äh, lasten äh, oikeuksien julistusta, niin minä sanon kyllä, että hävetkää neuvosto. Palatkaa sinne sorvinaareen ja tehkää uusi päätös, koska teidän linjallanne minkäännäköistä äh, kompromissia ei saada aikaan. Me tulemme huolehtimaan siitä, että lasten etu öö, otetaan huomioon ja voin kertoa, että me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että meidän linjamme – on oikea. 26 000 lasta, heillä on oikeus siihen, että me otamme heidän tilanteensa vakavasti. He ovat jo joutuneet kokemaan sellaisia kauheuksia, että me emme niitä edes pysty kuvittelemaan. Siksi meidän on heistä huolehdittava. Kiitos. Thank you. Mrs. Lambert. Kiitoksia. Sitten edustaja Lambert. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin Haluaisin lisätä oman sanani jo kuultuihin. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja kiitän myös asiantuntijoita. Aivan niin kuin on jo todettu, me olemme tässä tilanteessa sen takia, että Dublin 2 oli epäselvä sen suhteen, miten vastuu määritellään ilman huoltajaa olevista alaikäisistä aiemmassa parlamentissa – neuvoston ja komission kanssa sovimme, että hyväksyisimme tuomioistuimen päätöksen, jotta selkeys saataisiin. Nyt selkeys on saatu. Ja aivan niin kuin muutkin, oikeastaan tässä tulee moniakin sanoja mieleen, mutta sanonpa nyt vain, että on melko monen pettymys, että neuvosto edelleenkin haluaa argumentoida, että kun nyt koko tämä prosessi on käyty lävitse, niin tilanne on edelleenkin tämä. Me olemme hyvin tietoisia tilanteesta ja aivan niin kuin asetuksessakin tunnustetaan, että laatueroja on jäsenvaltioiden välillä siinä, miten turvapaikkajärjestelmää toteutetaan ja hakemuksia käsitellään. Silloin kun Dublinin asetusta koottiin edellisessä parlamentissa, tätä argumentoitiin kovasti. Ja totta kai tämäkin on huomioitava pohdinnassa. Minun ryhmäni ei myöskään jättänyt tarkistuksia tähän mietintöön, koska me halusimme, että saamme todella konsensuksen ja selkeyden parlamentin kannan osalta asiaan. Niin, että ei syntyisi sitä tilannetta, että keskusteluissa neuvoston kanssa olisi epäselvyyksiä. Heijastelisin täysin Sippelin kommentteja. Jos me haluamme nopean päätöksen, niin neuvostolle ovet ovat nyt auki. Prosessi on aivan selkeä. Nopea päätös, selkeä päätös syntyy, joka estää sen, että lapset joutuvat tähän hyvin hankalaan tilanteeseen, kaikkinen niine riskeineen, jotka me hyvin tunnemme. Eli tehdään mahdollisimman nopeasti ratkaisu tässä asiassa. Kiitos. Mrs. Lambert and uh, now I... Kiitoksia edustaja Lambert ja nyt käännyn muiden kollegoiden puoleen. Eh, edustaja Swinburne. Tack för info. Kiitos puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta ja kiitos eh, tiedoista. Minä olen tehnyt tarkistuksen, jossa pyydän kiinnittämään huomion siihen, että lapset, itse asiassa nuoriahan he ovat, ei, ei kyse ole tässä mistään pikkulapsista, vaan nuorista. Eh, kun he tekevät näitä hakemuksia useassa jäsenvaltiossa, niin eikö se ole aika turha. Minä usein ajattelen juuri noita ihmissalakuljettajia, jotka saattavat siirrellä lapsia eri jäsenvaltioiden välillä – ja kun puhutaan tuosta houkutusvaikutuksesta, niin kyllä se on ihan tosiasia. Kyllähän me tiedämme e- esimerkiksi siitä, että ihmissalakuljettajat oikein hyvin tietävät, missä maissa heidän toimintansa on kuinkakin kannattavaa. Vaikkapa meillä Ruotsissa mm, pysyvän oleskeluluvan saavat kaikki, jotka tulevat Syyriasta. Ja mehän Ruotsissa olemme ottaneet vastaan viime vuonnakin yli 7000 yksin matkustavaa nuorta ja minä pelkään kyllä, että tämä saattaa houkutella ihmissalakuljettajia. Haluan, että tämä otetaan huomioon ja sitä tarkastellaan, että se ei mene, mene ohi silmien. Kiitos. Thank you. Kiitoksia edustaja Win- Winberg. Muita kollegoita ei ole ilmoittautunut, joten Cecilia saa puheenvuoron ole hyvä. Chair, and I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin tietenkin kääntyä sidosryhmien puoleen, jotka ovat täällä olleet paikalla. Haluaisin kiittää teitä arvokkaista panoksesta. Toitte esille muutamia erittäin tärkeitä kohtia koskien lapsen etua ja lasten suojelua. Meidän on kaikkien otettava nämä todella perusteellisesti huomioon, kun käsittelemme tätä erittäin tärkeää asiaa. Haluaisin myös kääntyä neuvoston ja komission puoleen ja varjoesittelyiden puoleen. Haluaisin kiittää teitä kaikkia teidän ponnisteluistanne ja kaikista puheenvuoroista. Pidän hyvinä näitä tarkistuksia, joita kollegat ovat tehneet, koska ne menevät samaan suuntaan kuin oma mietintöni. Lähetän teille pian kutsun kokouksen, Siellä voimme vielä keskustella tarkisteluista. En enemmän tiedä tarkkaan milloin se tulee, mutta pian saatte kutsun. Nyt haluaisin hyödyntää tilaisuutta ja palata vielä yhteen asiaan, joka on äärimmäisen vaikea käsitellä. Nämä siirrot ovat yleensä hyvin aikaa kuluttavia eikä niiden avulla auteta nuoren ihmisen elämän edellytysten parantamista, kun nuoren tai lapsen on, on saatava todella uusi elämä alkuun. Kun ajatellaan tätä vastaanotto direktiiviä, siinä on mainittu, että, että olisi rajoitettava näitä asuinpaikkavaihdoksia ilman alahuolta ja kulkevien alaikäisten kohdalla ja on myös säännöksiä, joissa puhutaan korkeintaan kuudesta kuukaudesta. Hyvin usein siirtoon kuluu paljon enemmän kuin kuusi kuukautta. Tästä syystä alaikäisellä olisi nopeammat menettelyt, mikäli, mikäli asia käsiteltäisiin sinne jäsenvaltiossa, missä lapsi on sillä hetkellä jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että pitäisi palauttaa lapsi siihen valtioon, jossa se aloitettiin tämä käsittely ja näin. Mikäli lapsi palautettaisiin ensimmäisen jäsenvaltion, jossa on avoin asia kesken, niin tämä sujuisi nopeammin. Kuitenkin siirtoihin menee melkein aina yli kuusi kuukautta, joten jäsenvaltioiden argumentti nopeammasta menettelystä putoaa tähän. Tämä näin yksinkertaista. Lapsen menettely olisi nopeampi, mikäli menettely, uusi menettely avattaisiin siinä jäsenvaltiossa, jossa lapsi on sillä hetkellä sidosryhmät ja asiantuntijat ovat todenneet, että mikäli neuvoston ehdotuksesta tulee lainsäädäntöä, niin on olemassa suuri riski, jonka mukaan tuomioistuin pitäisi tätä säännöstä rikkomuksena perusoikeuskirjaan. Ja tästä tulisi useita tuomioistuin tapauksia yksi toisensa jälkeen. Jotta väärinkäytökset voidaan välttää, tuomioistuin ja lainsäädäntö ovat tarjonneet ratkaisun jos toisessa jäsenvaltiossa esitetty hakemus on samanlainen kuin se, mikä on lisäiltu jo valmiiksi ensimmäisessä, niin toinen jäsenvaltio voisi julistaa tämän hakemuksen sellaiseksi voidaan ottaa käsiteltäväksi. Ja tässä tapauksessa pitäisi tuoda uusia seikkoja käsiteltäväksi. Ja eh, saattaisi käydä niin, että asia pitäisi siirtää ensimmäisestä toisen jäsenvaltion ja luultavasti asia, avainasiakirjat olisi myös käännettävä. Jos nyt varrotaan tätä tilanteeseen, niin jossa siirrettäisiin ensimmäisen jäsenvaltion, tästäkin tulisi pitkät hallinnolliset menettelyt ja siihen varmastikin kuluisi jonkun verran aikaa. Tästä ei ole epäilystäkään. Mutta huoltaja, joka, siis alaikäinen ilman huoltajaa, ei kuitenkaan joutuisi kärsimään toista siirtoa eikä kärsimään kaikesta epävarmuudesta, jota tällaisen siirtyyn, siirtoon liittyy, eikä myöskään menettäisi rakentamassa olevia elämän, uuden elämän rakentamismahdollisuuksia. Dublinin asetuksen mukaan näin voidaan toimia yhteistyö, tämän tyyppinen yhteistyö on myös Euroopan unionin perussopimuksen mukainen. Tuomioistuin on käsitellyt sitä, että, että lapsen etu on tärkeämpi kuin tämä toinen menettely toisessa jäsenvaltiossa. Eli ei pidetä lapsia samalla viivalla kuin aikuishakijoita. Ja tuomioistuin on todennut, että jäsenvaltioiden olisi käytettävä paremmin turvapaikkahakemusmahdollisuuksia näiden hakemusten kohdalla. Halusin tehdä tämän selväksi, koska ainakaan minä en sitä kyllä sanonut, kun käytin puheenvuoron täällä. Tämä on näkemys, joka meidän on otettava todella perusteellisesti huomioon. Ja haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että kiitän teitä kaikkia puheenvuorosta enkä näe miksi meidän olisi vielä yksityiskohtaisemmin tätä käsiteltävä, mutta tietenkin olen valmis lähtemään vuoropuheluun varjoesittelyiden kanssa nyt tai myöhemmässä vaiheessa, samoin kuin muidenkin asiasta kiinnostuneiden jäsenten kanssa mielelläni keskustelen tästä hyvin tärkeästä ja hyvin arkaluontoisesta asiasta. Kiitoksia. Cecilia, thank you uh, for... Kiitoksia Cecilia. Kiitoksia tästä työstä. Nyt tilanne on se, että Tämän iltapäivän esityslistan kaksi viimeistä kohtaa on lykätty. Ja se merkitsee sitä, että minun on päätettävä kokous. Ja myös huomisen ensimmäinen kohta on lykätty, joten aloitamme huomenna kello 10. Joten mukavaa illan jatkoa ja palaamme huomenna asiaan kello 10.